Hyvät naiset ja herrat, pyydän teitä istuutumaan. Aloitamme puolen minuutin kuluttua. Precisely speaking. Uh, Hyvät kollegat, ymmärtääkseni voimme käynnistää kokouksemme hyvin tärkeän konferenssin, hyvin tärkeän parlamenttien yhteisen kokouksen. Tämä on parlamenttien yhteinen kokous, jolla on huomattavasti merkitystä meille kaikille, koko Euroopan unionille. Euroopan unioni ja Länsi-Balkan. Ehkä voin tähän alkuun hiukan selittää, että meillä on simultaanitulkkaus 21 kielellä Euroopan unionin virallisella kielellä ja haluaisin pyytää anteeksi Maltan kollegoiltamme sitä, ettei meillä ole Maltan kieltä tänään. Yleensä meillä on 22, jopa 23 kieltä kaiken aikaa käytettävissä täysistunnoissamme ja valiokuntakokouksissamme, mutta meillä on myös joitakin lisäkieliä. Kroatti, Bosnia, Serbia ja Montenegri, makedonian kieli ja albaanian kieli, eli viisi lisäkieltä. Ja tietenkin teidän on valittava kulloinkin kyseessä oleva kanava sitä haluamanne kieltä kuullaksenne. Ehkä aluksi saan todeta olevani iloinen voidessani toivottaa teidät tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Kokouksemme ei voisi olla ajankohtaisempi, muistuttaahan se meitä jatkuvasta sitoumuksestamme Länsi-Balkanin eurooppalaisten mahdollisuuteen. Se on hyvin tärkeää meille kaikille. Haluan kiittää ensinnäkin Unkarin parlamenttia ja ennen kaikkea sen puhemiestä Köveriä, joka istuu täällä vieressäni tämän kokouksen ajan. Haluan kiittää myös kaikkien EUn kansallisten parlamenttien edustajia ja parlamenttien puhemiehiä jotka ovat täällä paikalla tuolta Länsi-Balkanin alueelta yhdessä parlamentin jäsenten kanssa. He ovat tulleet tänne Brysseliin kokouksemme, jonka aiheena on kohti yhdennetympää Eurooppaa, Eurooppaa, johon kuuluu Länsi-Balkan. Ja viimeisenä, muttei vähimpänä, Paikalla on myös kollegoitani Euroopan parlamentista. En toivota teitä erikseen tervetulleeksi tietenkään, koska mehän olemme yhdessä isäntinä ja emäntinä ihmisille eri puolilta Eurooppaa, mutta hyvää iltapäivää teille kuitenkin. Hienoa, että olemme täällä kaikki yhdessä paikalla. Yhteiset parlamenttien kokoukset ovat puite parlamenttien väliselle yhteistyölle Euroopan unionissa, tyypilliselle yhteistyölle. Tämä on hyvin tärkeää ja tästä on tulossa yhä tärkeämpää ajatellen Lissabonin sopimusta. Euroopan parlamentti on edelleen vahvasti sitoutunut Länsi-Balkanin maiden eurooppalaiseen tulevaisuuteen vuonna 2003 pidetyn Tessalonikin huippukokouksen jälkeen, siis kahdeksan vuotta sen jälkeen, ovi EU-hun on edelleenkin auki. Viime vuosi oli erityisen tärkeä tälle alueelle, koska viisumivaatimukset poistettiin Montenegrolta, Serbialta ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisilta. Viisumivapaus on hyväksytty Albanialle ja Bosnia-Herzegovinalle, kunhan kaikki ehdot täyttyvät. Ja Kosovon kansalaiset voivat myös tuke, laskea meidän tukemme varaan, jotta he saavat viisumivapauden EU-hun. Serbia ja Kroatia ovat ottamassa historiallisia sovinnon askelia. Tadic ja Josipovic ovat monissa tapauksissaan osoittaneet yhteistä sitoumustaan Euroopan yhdentymiseen. Se on ollut kannustavaa. Sen ansiosta entiset viholliset ovat voineet elää rauhassa rinnakkain ja pyrkiä kohti vakautta, turvallisuutta ja hyvinvointia. Tämä on tyypillistä meidän Euroopan mantereellemme. Se on ollut sitä viime vuosikymmeninä. Meidän on tässä kohtaa muistettava esimerkiksi Ranskan ja Saksan sovintoa, Saksan ja Puolan sovintoa ja muita. Viime vuoden lopussa Montenegro sai ehdokasstatuksen ja Kroatian ponnistelut kohti liittymisneuvottelujen viime vaihetta on pantu merkille. Nämä eivät ole hyviä uutisia pelkästään näille kahdelle maalle, vaan koko tälle alueelle ja tietenkin myös Euroopan unionille. Mutta näistä kannustavista merkeistä huolimatta alueella on monia haasteita jäljellä. Tämän kokouksen aikana epäilemättä kuulemme niistä, mietimme niitä, keskustelemme niistä. Kaikilla näillä tämän alueen mailla on toisia vastaavia ongelmia, eli oikeuslaitoksen uudistaminen, taistelu rikosta ja korruptiota vastaan, sovinto ja yhteistyö Haagin tuomioistuimen kanssa. Aivan äskettäin olemme olleet erityisen huolissamme alueen poliittisen epävakauden merkeistä. Saan myös muistuttaa, että Bosnia-Herzegovinassa ei ole ollut hallitusta lokakuisten vaalien jälkeen ja Albaaniaa on hankaloittanut poliittinen kriisi, joka on kestänyt lähes kaksi vuotta. Kroatian, Serbian ja Makedonian hallituksissa on piakkoin edessä vaalit. Tämäkin on tietysti hankalaa, koska tämä saattaa keskeyttää uudistusten täytäntöönpanon ja haitata neuvotteluja, joilla olisi oma aikataulunsa. Mutta luonnollisesti tämä on demokraattinen tapa ratkaista ongelmat, joten ei tietenkään millään tapaa voida puuttua demokratiaan. Siinä mielessähän se on ok. Tämä voi vaikuttaa instituutioiden normaalitoimintaan, toimintaan ja estää tarpeellisen lähentymisen kohti EU-lainsäädäntöä. Siksi kaikkien poliittisten toimijoiden on voitettava jakolinjat ja keskityttävä yhteiseen EU-tavoitteeseen rakentavaan yhteistyöhön hallituksen ja opposition välillä. Se on oleellista. Yksi meidän haasteistamme on tämän alueen ulkopuolella. Nimittäin laajentumisuupumus on melkoinen aihe EUn sisällä. Siksi onkin oleellista saada meidän kansalaisemme vakuuttumaan laajenemisen tärkeydestä. Tarkoitan kansalaisilla Euroopan unionin kansalaisia. On hyvin tärkeää ottaa huomioon tämä laajentumisen ulottuvuus ja kaikkien Balkanin maiden tulevaisuus Euroopan unionissa. Meidän kokouksessamme on kaksi eri työryhmää, jotka käsittelevät tärkeitä aiheita. Ne aloittavat kello viiden jälkeen. Ensimmäinen niistä käsittelee yhteistyötä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Sehän on kirjattu Lissabonin sopimukseen, se on hyvin tärkeä yhteistyöalue. Ja toinen niistä keskittyy kansalaisten integroimiseen ja kulttuurin monimuotoisuuteen. Tämä on tärkeää myös Euroopan unionin sisällä, ei pelkästään Länsi-Balkanilla. Meidän on aina muistettava tällainen tärkeä asia kuin kansalaisten integrointi. on myös kunnioitettava kulttuurin monimuotoisuutta. Muistakaamme, että emme ole kokoontuneet pelkästään jakamaan ajatuksiamme. Tarkoituksenamme on myös parantaa Euroopan yhdentymisprosessin parlamentaarista valvontaa. Mitä avoimemmin keskustelemme, sitä paremmin voimme vaikuttaa parlamenteista kesäkuiseen neuvoston kokoukseen. Se on tärkeä Euroopan neuvoston kokous. Kokemuksen pohjalta tiedän, että tie EU-hun on pitkä ja hankala, mutta sen pohjalta arvioiden, missä nyt olemme, voimme todeta, että se on palkitseva. Haluamme kannustaa teitä siihen, että tämän alueen eurooppalainen mahdollisuus muuntuu eurooppalaiseksi todellisuudeksi niin, että näemme sen toteutuvan jo aivan lähitulevaisuudessa. Hyvät kollegat, me olemme vasta tämän päivän asialistamme alussa. Tämän päivän asialista esityslista on teidän edessänne. Tiedätte siitä siis kaiken. Ja huomenna mukana on myös pääministeri Orban. Unkarin puheenjohtajakausi on meneillään Euroopan unionissa tämän puolen vuoden ajan ja myös Euroopan komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso on paikalla. Eli huomisaamuna meillä on erityisvieras. Mutta tänään minulla on suuri ilo antaa puheenvuoro kollegalleni Unkarin parlamentista, parlamentin puhemiehelle, herra Laszlo Kyverille. Laszlo, ole hyvä. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Sallikaa, että minäkin tervehdin teitä tänään Euroopan parlamentin ja Unkarin parlamentin yhteisesti järjestämässä yleisparlamentaarisessa kokouksessa. Haluaisin myöskin kiittää puhemies Busekia yhteisen työn myötä osoittamassa hyvästä yhteistyöstä. Euroopan parlamentin ja Unkarin parlamentin ja muiden parlamenttien yhteiset kokoukset ovat osa Euroopan unionin vahvistavaa demokratiaa välineitä. Samaan aikaan ne ovat tilanne myöskin keskustella tärkeistä asioista. Siksi olen hyvin iloinen siitä, että meidän kutsumme hyväksyttiin ja että te olette mukana tässä tilaisuudessa, jonka aiheena ei ole pelkästään Unkari, joka ei ole pelkästään Unkarin puheenjohtajavaltiolle, vaan koko unionille erityisen tärkeä nimittäin Länsi-Valkanin alueen integroituminen Eurooppaan. Euroopan kannalta on tärkeää vanhojen kulttuurien suojeleminen, kansojen yhteiselo, ei pelkästään kohtalokysymyksenä, vaan se antaa myöskin voimaa maanosallemme yhä kiihtyvässä maailmanlaajuisessa kilpailussa. Tämä on joko Euroopan integraatio on hyvä esimerkki yhteistyöstä samoin kuin unioni. Unionin elämässä on, on tilanne se, että monet uudet valtiot ovat voineet osallistua sen toimintaan vuoden 2004-2007 jälkeen, joka on merkinnyt suurta muutosta näiden maiden elämässä. Mutta toivomme, että tämä prosessi ei pysähdy ja että ystävämme Länsi-Balkaniltakin mahdollisimman pian voivat olla nauttimassa niistä mahdollisuuksista, joita Euroopan unioni tarjoaa. Olen henkilöko- haluaisin henkilökohtaisesti todeta, että olen vakuuttunut siitä, että Euroopan unionin integraatioprosessi, sen päättyminen, joka historiallisesti on tekemässä täydelliseksi unionimme, unionin integraation maanosassa. Se on yhdessä toisen maailmansodan seurauksien lopun kanssa, eli tavallaan merkitsee tietynlaista historiallista oikeudenmukaisuutta. Aiheena tapauksessa, tapaamisessamme on, kuten täällä jo mainittiin, on yleisen ajatustenvaihdon jälkeen se, että tulemme käsittelemään kahta kysymystä vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen yhteistyötä ja sillä sen toteutumista, samoin kuin rajojen valvontaa, viisumipolitiikkaa ja yhteistyötä oikeuslaitoksen ja poliisitoiminnan alueella ja samoin myöskin äh, kansalaisten integraatiota ja kulttuurikysymyksiä ja sitä, miten Länsi-Balkanin alueella voi, äh, voidaan käsitellä integraation kysymystä myöskin yhteydessä koulutuksen kysymyksien kanssa. Tähänkin asti Unkari on pyrkinyt edistämään Länsi-Balkanin maiden pyrkimyksiä Euroopan integraation alueella. Ja tätä, tästä on ollut esimerkki se, että Unkarin parlamentilla on lukuisia kahdenvälisiä sopimuksia eh, Länsi-Balkanin maiden parlamenttien kanssa ja näiden puitteissa ensisijaisesti on poliittista ajatustenvaihtoa, mutta sen lisäksi on eh, yhteistyötä eri valiokuntien kesken. Hyvä esimerkki tuesta on se, että Länsi-Balkanin parlamenttien puhemiehet pitävät yhteisiä kokouksia. Viime vuosina on eh, Unkarissa kiinnitetty erityisesti huomiota siihen, eh, miten tapahtuu Länsi-Balkanin eh, integraatio ja miten edistetään yhteyksiä Atlantin välisellä alueella. Olemme pyskineet säännöllisin ajatusten vaihtoon länsi maiden kanssa. Ensimmäisen kerran tämä tapahtui kaksi, vuoden 2004 helmikuussa, jolloin pidettiin Länsi-Balkanin parlamenttien puhemiesten kokous. Vuoden 2005 ää, toukokuussa järjestettiin ää, kokous, joka oli yhteydessä Euroopan parlamentin puhemiesten, parlamentin, Euroopan unionin parlamenttien puhemiesten kokouksen kanssa. Seuraava tällainen länsi parlamentin Länsi-Balkanin parlamentin puhemiesten kokous on odottavissa lähiaikoina ja odotamme mielenkiinnolla sen järjestämistä. Haluaisin sanoa tämän jälkeen, että tämänpäiväinen kokous tulen yhdessä johtamaan sitä puhemies Busikin kanssa ja pidän sitä suurna kunniana itselleni. Ensimmäinen puheenvuoro tässä äh, konferenssissa on herra Luka Bebicin puhe. Hän tulee puhumaan taloudellisesta integraatiosta Minusta on hyvin tärkeää tässä yhteydessä todeta, että meidän pitää pitää mielessämme se, että Euroopan integraatio ei ole pelkästään Euroopan unionissa tapahtuvaa yhteyksien luomista, vaan menestyksekäs integraatio merkitsee myös alueellista yhteistyötä. Siksi on hyvin tärkeää, että alueen maat edistävät hyviä läheisiä suhteita keskenään niin talouden kuin kulttuurin alueella. Tämä, tästä ei ole pelkästään aineellista hyötyä, vaan se merkitsee sitä, että saadaan aikaan tasapainoisempaa yhteistyötä ja se antaa myöskin hyviä mahdollisuuksia tulevaisuudelle. Toivotan kaikille hyvää työtä ja hyödyllistä tapaamista. Ja nyt annan puheenvuoron takaisin puhemiehelle. Kiitokset. Ehkä voin esitellä teille, hyvät kollegat, jotka täällä salissa istutte, tämän keskustelun säännöt. Nyt, kuten kollegamme Köver sanoi hetki sitten, meillä on kaksi eh, vieraspuhujaa täällä kutsuttuna Luka Bebic Kroatian parlamentista. Me tapasimme joku aika sitten, voimme keskustella lukuisista seikoista, ja rouva Sonia Biserko Serbian Helsinki-komitean johtaja, mutta esittelen sitä seuraavan kohdan, jossa käymme keskustelua. Haluaisimme, että osallistutte keskusteluun ja pyytäksenne sitä täyttäkää tuo kaavake, jossa lukee Request for Speaking Time, puheaikapyyntö parlamentaarisessa yhteiskokouksessa teillä on tällainen äh, kortti, tällainen äh, kaavake teidän pöydällänne, joten äh, jos haluatte puhua, käyttäkää, täyttäkää tämä kaavake ja näiden saatujen pyyntöjen pohjalta kokouksen sihteeristö laatii puhujalistan. Voitte nyt siis jo ryhtyä antamaan meille näitä puheenvuoropyyntöjä. Ja toinen tärkeä seikka on seuraava. Puheaika on kolme minuuttia kullekin teistä, jotka osallistutte keskusteluun. Ja vielä kolmaskin seikka, tämä on hiukan monimutkaisempi. Jos te haluatte käyttää puheenvuoron niin, että kysytte jotakin, keneltä tahansa puhujalta, joka puhuu kolmen minuutin ajan. Voitte nostaa sinisen kortin. Sininen kortti formaatti on siis sellainen, jolla voitte esittää lyhyen kysymyksen tai huomion enintään puolen minuutin pituisen ja siihen saadaan heti vastaus tältä puhujalta enintään puolen minuutin verran. Näin voimme saada ehkä vähän eläväisempää keskustelua. Olen ymmärtänyt, että nyt ymmärrätte, miten tämä sinisen kortin menettely toimii. Jos haluatte siis ottaa esille minkä tahansa kysymyksen sille henkilölle, joka juuri pitää puhettaan, niin käytätte sitä sinistä korttia. Me aloitamme ensimmäisestä puheenvuorosta. Alustus, ensimmäinen alustus on äh, herra Luka Bebiciltä, Kroatian parlamentin puhemiehiltä. Puheenvuoro on sinulla. Ole hyvä, Luka. Kiitos. Kiitos, puhemies. Hyvä parlamentti, hyvä puhemies, hyvä herra Köver, hyvät kollegat, hyvät ystävät. Minulle on suuri ilo ja kunnia saada osallistua tähän kokoukseen tänään. Euroopan parlamentin jäsenten kanssa puhuaksemme vuoropuhelusta Länsi-Balkanin kanssa. Kroatia ja parlamentteineen arvostaa kovasti Euroopan parlamentin työtä, varsinkin liittymisneuvottelujen aikana. 18. päivä helmikuuta näitä neuvotteluja vahvistettiin, kun saatiin hyväksyttyä päätöslauselma ja sitä olimme kovasti odottaneet jo viime vuodesta lähtien. Tukenne meille on mitä tärkeintä. Me pääsemme tässä eteenpäin nyt vaiheita, vaiheita jotka saamme päätökseen kymmenen vuoden työn jälkeen. Tätä työtä emme tee yksin, vaan me nyt haluamme päästä tavoitteeseen, omien ponnistelujemme uhraamiseen, siihen, että tämän vuoden kesäkuussa neuvottelut saataisiin päätökseen. Meillä on edelleen seitsemän kappaletta lukua auki näissä neuvotteluissa ja tahdomme kovasti työskennellä niiden loppuun saattamisen eteen. Meidän käsityksemme mukaan olisi hyvä yhdessä tehdä työtä ja yhdessä toivoa pääsevämme mitä parhaimpiin tavoitteisiin. Se olisi hyvä sekä Euroopan unionille että myös meidän alueemme kaikille kansalaisille. Kyse on eurooppalaisesta suunnanotosta alueemme valtioiden päätöksenteossa. Me olemme nyt luoneet tällaisen mallin, jossa tähdätään suoraan Euroopan, Eurooppaan ja tähän toivomme myös naapureidemme tulevan mukaan. Ja naapuruuspolitiikka on Kroatian ulkopolitiikan ytimessä ja siitä syystä on mitä merkittävintä saada myönteisiä tuloksia aikaan yhteistyössämme myös naapureiden kanssa, jotta voimme rauhoittaa tuota aluetta ja vakauttaa sitä ja tehdä siitä vauraan alueen. Kroatia näiden tämän liittymisprosessin jälkeen voi myös sitten tukea muita alueen valtioita liittymisessä Euroopan unioniin. Kaikki alueellinen työmme ja kahdenvälinen työmme tuolla Balkanin alueella samoin kuin osallistumisemme monenvälisiin yhteistyön muotoihin Länsi-Euroopan ja yhteistyön neuvoston sisällä varmasti täydentävät tätä mosaikia, joka, jonka muodostaa Kroatian ulkopolitiikka. Kyse on juuri siitä, että meidän alueemme hyväksyy ne arvot, joita unioni haluaa edistää. Tämä heijastuu varsinkin oikeusvaltiossa ja sitten järjestäytyneen rikollisuuden ja lahjonnan torjumisessa. Meidän, meillä on näistä selkeitä taloustilastotietoja, jotka osoittavat tätä eurooppalaista tavoitetta saavuttaneemme. Meidän taloudelliset tavoitteemme ovat hyvin toisenlaiset kuin vaikka kymmenen vuotta sitten. Nyt meillä on 20 miljoonan kuluttajan markkinat ja tämä, tämä, tämä markkinat toimivat hyvin nyt tässä vapaakauppa-aluekehittelyssä. Ja nämä kaikki valtiot ovat siirtymäkauden valtioita ja niiden bruttokansantuote on edelleen aika alhainen, mutta kuitenkin kasvua tapahtuu koko ajan huimaa vauhtia ja nämä ovat myös Euroopan dynaamisimpia valtioita vielä tällä hetkellä ja epäilemättä myös niiden vienti Euroopan unioniin on merkittävä monen maan kannalta. Nämä valtiot ovat myös sijoitusten ja energiamahdollisuuksien alueita. Me kovasti houkuttelemme sekä Euroopan unionin sijoittajia että ulkopuolelta tulevia sijoittajia. Aina liittymisvaiheemme kaikissa vaiheissa talouskehitys ja kestävä kehitys on ollut kaikista merkittävin ja se on nimenomaan rauhan ja vakauden tae. Minä olen aivan varma siitä, että me menemme aivan oikeaa tietä eteenpäin ja varmasti pääsemme näihin tavoitteisiimme kauppa vai taseen luvut osoittavat, että kaikki nämä valtiot tekevät tiiviisti yhteistyötä naapureidensa kanssa. Esimerkiksi viime vuonna Kroatian naapurivaltioiden kanssa oli 250 miljoonaa euroa kauppavaihto näiden valtioiden välillä ja näin Siis se osoitti suurta prosenttimäärää koko Kroatian ulkomaankaupasta. Meillä on myös 1600 miljoonan kauppa taseen loppuluvut ollut viime, vu- olleet viime vuonna. Ja me olemme tehostaneet myös viestintäpolitiikkaamme ja ne varmasti pystyvät sitten vaikuttamaan siihen, että myös tavarat pystyvät kulkemaan nopeammin ja me e, olemme integroitumassa myös paljon enemmän tähän eurooppalaiseen verkostoon ja kaikkiin liikenneverkostoihin, jotka kulkevat Euroopan kautta. Me olemme myös rakentamassa Bosnia-Herzegovinan ja Kroatian välille joen yli siltaa juuri tähän eurooppalaisiin tieliikenneverkostoihin liittyen. Ja me myös tarkkaan tutkimme, miten Bosnia etenee tässä verkostossa. Sitten Serbiasta ja Kroatiasta. Meillä on yhteisiä yrityksiä, yhteisiä hankkeita ja Kroatia on pyrkinyt poistamaan tulli- ja hallinnollisia esteitä, joita on olemassa näiden valtioiden välillä, ja jotta rautatiet voisivat kulkea, rautateillä voitaisiin kulkea vapaasti näiden maiden välillä. Me myös teemme yhteistyötä öljyn jalostamojen kanssa sekä Bosniassa että Serbiassa. Kyse on siitä, että me tahtoisimme pystyä vahvistamaan näitä samoja perusrakenteita myös Kroatiassa, jotta se voisi toimia sitten mallina muille valtioille. Kaasuputkia olemme myös kovasti kehitelleet tätä aihetta viime aikoina ja näin tahtoisimme luoda tällaisen yhteisen Kaakkois-Euroopan energia-alueen. Ja tähän strategiaan liittyy myös Tonava-strategia. Yhte- alueellisen yhteistyön neuvostossa meidän yhteistyömme on hyvin merkittävää konkreettisten hankkeiden piirissä. Siihen, näihin hankkeisiin kuuluvat kaikki jäsenvaltiot neuvostossa ja tätä yhteistyötä ei tule kyseenalaistaa. Nämä tieliikenneverkostot ja muut infrastruktuurihankkeet ovat suurista suuren alueellisen kiinnostuksen kohteita ja ne ovat myös koko alueen kasvupotentiaalin kasvattajia ja tähän vaikuttaa myös tuo Tonava-strategia ja siitä syystä me kovasti toivomme, että Euroopan unionin Tonava-strategia saataisiin pikapuolin hyväksyttyä ja tahdomme tehdä senkin sisällä yhteistyötä kokonaisuudessaan tällä alueella. Kroatiassa uskomme siihen, että tarvitsemme selkeän lähestymistavan monialaisen lähestymistavan kaikkiin näihin kysymyksiin ne, nämä, ja aluepolitiikkaan erityisesti. Esimerkiksi juuri äskettäin järjestimme Dubrovnikissa konferenssiin, konferenssiin tämän kuukauden neljännestä päivästä kuudenteen päivään asti, ja siellä puhuttiin kaupasta ja sijoituksista, jotka tulevat Yhdysvalloista Kaakkois-Eurooppaan ja, ja Itä-Eurooppaan. Ja tämä konferenssi on yksi merkittävimmistä Kroatian ulkopolitiikan Eh, toteutuksista ja minä olen kovasti iloinen siitä ja tahdon tosiaankin toivoa, että tässä kehitystä, aluekehitystä voitaisiin vahvistaa entisestään ja parantaa myös suhteita toinen toisiimme ja myös syventää poliittista vuoropuhelua ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista. Kiitoksia. Suuret kiitokset, herra puhuja. Ja seuraava on äh, rouva Sonja Biserko. Hän on Serbian ihmisoikeus Helsinki-komitean johtaja. Arvoisa puhemies, hyvät parlamenttien jäsenet, hyvät ystävät. Kiitos siitä, että kutsuitte minut vierailevaksi puhujaksi tähän parlamenttien väliseen kokoukseen. Tämä on hyvin tärkeä aloite ja parlamentti on koko ajan osoittanut mielenkiintoaan tähän ja yhteistyö näiden alueiden välillä onkin hyvin tärkeää edistymisen kannalta. Euroopan unioni on osoittanut sitoutumisensa tähän alueeseen, kun nämä kaksi maata ovat pyrkineet vuosien ajan täyttämään ehdokaskriteerit. Kerron, miksi Tämä kaikki on niin tärkeä alueen edistymisen kannalta ja sen suhteissa Euroopan unioniin. Me puhumme työryhmissä eri asioista. Ensinnäkin oikeuteen, vapauteen ja turvallisuuteen perustuva alue. Ja puhumme myöskin Länsi-Balkanin integroimisesta Euroopan unioniin. Nämä kaikki asiat on nähtävä oikeassa oikeasta näkökulmasta alueen kannalta. Nämä asiat aiheuttavat myös suurta huolta, sillä jotkut alueen valtiot eivät vielä täytä ehtoja, jotta demokratia voisi olla riittävän vakaata. Mikä sitten tilanne on tällä hetkellä? Bosnia ja Herzegovinassa on jatkuva sisäinen kriisi. Makedonia ei ole vielä riittävän vahva, jotta se voisi neuvotella Kreikan kanssa. Makedonian identiteetti valtiona on kuitenkin tärkeä asia EUn ja koko alueen kannalta. Haagin kansainvälisen tuomioistuimen vahvisti Kosovon itsenäisyyden. Montenegro vielä hakee identiteettiään, mutta demokratiaprosessissa edistytään jatkuvasti. Kuljetaan kohti NATOa ja EUta. Hyvät naiset ja herrat, meidän täytyy pitää mielessä, että samanaikaisesti on kaksi prosessia meneillään. Ensinnäkin valtioiden vakauttamisprosessi, monipuoluejärjestelmän ja demokratian vakauttaminen. Ehkäpä tässä kuitenkin on edistytty riian hitaasti. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että jotkut valtiot ovat edelleen hyvin herkkiä ja etnisillä ryhmillä ongelmia. Monipuoluejärjestelmä ei ole vielä täysin toiminnassa. Antikommunismia käytetään tiettyjen ideologioiden ajamiseksi on voitava kuitenkin vakautta muuttaa monipuoluejärjestelmä, markkinavapaus ja demokratia. Hyvät naiset ja herrat, tärkeää on myös se, miten suhtaudutaan naapureihin ja Serbian dominoivaan asemaan. Alueen edistyminen kohti NATOa ja EUta on merkittävää. Alueellisen yhteistyön merkitys on myös hyvin tärkeä myöskin EUn kannalta, mutta on useita avoimia kysymyksiä, joita ei ole vielä alueella ratkaistu. Ne ovat kuitenkin hyvin merkittäviä. Lopulliset rajat eivät Belgradin uskomusten mukaan ole vielä voimassa. Ja Serbia ei ole vielä luopunut. Serbia on myös ainut alueen maa, joka ei ole vielä päättänyt tulevaisuudestaan, onko sen tulevaisuus niin kutsutussa idässä vaiko EU:ssa ja haluaisin puhua viimeaikaisista kehityksistä, jotka ovat olleet huolestuttavia alueen kannalta. Sisäinen tilanne itsenäisissä valtioissa, yhteistyöalueella, On selvää, että Belgrad pyrkii edelleenkin tulkitsemaan sotahistoriaa ja kaikista niistä tilanteista, jotka aiheutti Jugoslavian armeija omalla tavallaan. Toinen asia liittyy väestölaskentaan Serbiassa alueessa on uusi tapa pyrkiä saada ratkaistua yhteys kotimaan ja niin sanotun diasporan välillä alueella asuvien Serbian kanssa. Tässä yhteydessä Montenegroa katsotaan edelleenkin tilapäisenä yksikkönä. Kokonaisuudessaan äskettäinen poliittinen kehitys alueella mitä on tehty, mitä tulee taloudelliseen tilanteeseen, alue on voinut nähdä globaalin talous- ja rahoituskriisin vaikutuksen siitä huolimatta sisäiset ongelmat jokaisessa maassa alueella ja Belgradin politiikka, joka pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntien jarruttamiseen, mutta siitä huolimatta monet asiat ovat muuttuneet EUn ja sen ehdollisuuspolitiikan ansiosta, mutta Länsi-Balkanilla ei ole voitu toimia potentiaalin mukaisesti, koska on oltu tilanteessa, jossa aggressiivinen politiikka, jota sen eliitit ovat harjoittaneet, on aiheuttanut jarrutus samoin kuin korruptio, on käynyt yhä selvemmäksi, että alueelta puuttuu kapasiteettia, poliittista tahtoa, poliittista vastuullisuutta ja poliittista toivoa panna toimeen eurooppalainen agenda ja standardit, jotka liittyvät siihen. Siksi minun mielestäni tarvitaan sitä, että lähetetään asiaa uudella tavalla ja että EU ja alue pyrkii harjoittamaan intensiivisempää ja suorempaa ja käyttää mielenkiintoisempaa strategiaa tulevaisuudessa. On helpommin sanottu kuin tehty. Sitä huolimatta uskon vakaasti, että ainoa tie saada nykyinen kielteinen kehitys muuttumaan ja jotta voidaan puuttua nationalistisiin hegemonistisiin tavoitteisiin, että olisi se, että monet valtiot saisivat pikaisesti ehdokasaseman ehdollisuus pitäisi suunnata ennen kaikkea niitä vastaan, jotka jotka eivät halua muutosta alueellisella ja paikallisella tasolla. Ennen kaikkea Naton, jäs, tilanne, Naton jäsenyys Bosnia-Herzegovinan ja Makedonian osalta on tärkeää, koska se vahvistaa turvallisuutta ja vakautta, samoin kuin myöskin rajakysymyksiä ja valtiollisuutta alueella. Lopuksi pitää mielessä ne aiheet, joita työryhmät tulevat käsittelemään. Haluaisin sanoa, että poliittisen elitin agenda ja kansalaisten agenda alueella eivät välttämättä ole sama asia. Itse asiassa ehdokasstatus liittyy väestön enemmistön toiveeseen Länsi-Balkanin maissa, koska heitä huolestuttavat sosiaaliset ja taloudelliset ongelmat, jotka ovat suuria. Kysymys ei ole pelkästään rahoituksesta ennen liittymistä jäseneksi, vaikka se on hyvin tärkeää. Ehdokasjäsen myöskin antaa kansalaisille rohkeutta ottaa vastuunsa, käsitellä prioriteerisia ongelmia – ja pyrkiä estämään uutta sosiaalisen radikalismin aaltoa. Samaan aikaan on tärkeää saada eurooppalaiset ajatukset, näkemykset ja arvot lähemmäksi jokaista kansalaista alueella. Tämä ei ole yksinkertaista, koska muun muassa Eurooppa itse – joutuu itse pohtimaan joitakin omista käsitteistään, mutta on tärkeää huolehtia siitä, että oikeusvaltio, ihmisoikeuksien ja demokraattisen moniarvoisuuden kunnioittaminen tulevat olemaan yleisesti arvostettuja kaikissa näissä yhteiskunnissa. Lopuksi on mitä tärkeintä, että Balkanilla alettaisiin tuntea, että kuulutaan siihen yhteen ja ainoaan eurooppalaiseen perheeseen, joka on olemassa ja ja että sen puitteissa alue ja yksittäiset valtiot, samoin kuin kansalaiset itse, voivat löytää kenties ehkä parhaimman ja optimaalisen eh, ratkaisun elintärkeisiin intresseihinsä. Kiitokset tästä, tästä puheenvuorosta. Haluan toistaa jälleen kerran, että ne parlamentin jäsenet, jotka haluavat osallistua tähän keskusteluun, voivat täyttää sitä koskevan kaavakkeen kaavakkeen, jolla pyydetään puheaikaa tämän keskiviikon keskustelun aikana yhteisparlamentaarisessa kokouksessa. On hyvin tärkeää panna siihen tietysti myös oman parlamentin nimi, koska se on tarpeen. Kolme minuuttia kullekin puheenvuorolle. Well, like have... Jos te haluatte nyt käyttää sinisen kortin, niin pyytäisin, että se on näille puhujalistalle tulleille, koska nämä meidän alustajamme voivat vastata kysymyksiin lopuksi. Eli voimme ottaa lopuksi vielä kysymyksiä heille, jos haluatte heille niitä esittää. Ja nyt me aloitamme keskustelumme. Ensimmäisenä meillä on Itävallan liittoneuvoston edustaja herra Stefan Schennach. Puheenvuoro on teillä, hyvä kollega. Arvoisa puhemies, suuret kiitokset tästä puheenvuorosta. Tämä on ehkä hieno osoitus, että ihan sattumalta Itävallan edustaja voi avata tämän keskustelun, kun kerran Länsi-Balkanin historia ja Itävallan historia, mutta myös Unkarin historia ovat erottamattomasti toisiinsa liittyviä. Itävallassa on sellainen sanonta, että Länsi-Balkan alkaa Viinin kehätieltä ja eteläiseltä rautatieasemalta ja hyvä niin. Eurooppa, Euroopan unioni ilman Länsi-Balkanin maita on kuin talo ilman kattoa, sillä Länsi-Balkanin alue on Euroopalle aivan erityinen alue, sydänalue – jos rauha, vakaus ja turvallisuus on määrä saada Euroopassa onnistumaan, on meidän tavoitteenamme oltava, että näiden Länsi-Balkanin maiden yhdentyminen onnistuu, vaikka niiden ongelmat ovatkin niin erilaiset, vaikka niiden lähtökohdat ovatkin niin erilaiset. Tämä kaikki on saatava onnistumaan mahdollisimman nopeasti. Tietenkin tässä on paljon erilaisia kysymyksiä, jotka on otettava huomioon. Tämä on esimerkiksi Bosnia-Herzegovinan äh, ratkaisematon valtiorakennelma, äh, valtioturvallisuus Kosovon osalta, mutta tämä Helsinki-komitean puheenjo, puhe, edustajan puheenvuoro toi esille jotakin, mitä haluaisin korostaa. Itävallastahan liikutaan paljon Länsi-Balkanin alueella. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että ero siinä, mitä kansa haluaa ja mitä poliittiset päätöksentekijät haluavat, etenkin Belgradissa tämän huomaa, jos keskustelee Belgradissa tänä päivänä, niin ihmiset sanovat, että jos Kosovo haluaa mennä, niin menköön. En ymmärrä, miksi politiikka on niin tiukasti pitänyt siitä kiinni. Kaikkein tärkeintä mielestäni on se, että nuoriso tarvitsee mahdollisuuden. Länsi-Balkanin maiden nuoriso tarvitsee mahdollisuuksia, sillä tässä viedään joltakin pelottavalta myrkkyhampaat kansallismielisyydeltä, nationalismilta, joka on vuosisatojen aikana tuhonnut tuolla alueella niin paljon. Olkoonkin, että habsburilainen historiankuva on myös maalannut ikäviä ilkeitä kuvia sekä ihmisistä että koko alueesta. Se, mitä meidän on tehtävä, on antaa tällainen mahdollisuus. Ja olen niin kiitollinen siitä, että tämä viisumijärjestely, tämä onneton viisumijärjestely on vihdoinkin saatu purettua, sillä oli ihan absurdia miten isovanhemmat saattoivat kertoa lapsenlapsilleen, miten hienoa oli Titon aikaan, koko Euroopassa saa matkustaa vapaasti, ei tarvittu viisumeita. Meidän on ajateltava nuorisoa, nuoriso tarvitsee tätä, mutta luonnollisesti me tarvitsemme myös oikeusvarmuutta. Tietenkin me tarvitsemme energistä toimintaa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, eikä ole kyse pelkästään elinkaupasta haluaisin todeta, että tämä on alue, jolla järjestäytynyt naisilla käytävä kauppa, ennen kaikkea Moldovasta, on voimakkaasti esillä. Ja me tarvitsemme aivan selvästi kautta linjan toteutuvat vähemmistöjen oikeudet. Ja viime kädessä, mitä me tarvitsemme kaikilla koko alueella, tiedämme omasta historiastamme, miten tärkeää tämä on, on sovinto. Me tarvitsemme sovinnon. Ja siinä mielessä olen kovin kiitollinen Unkarille puheenjohtajamaana ja EUlle siitä, että se on järjestänyt tällaisen mahdollisuuden katsaukseen. Ja minulla on eräs pyyntö ei pitäisi sanoa, että kaikkien Länsi-Balkanin maiden pitää nyt odottaa toisiaan yhtä yhteistä liittymisen mahdollisuutta, vaan tämän täytyy tapahtua eri tahtiin, koska edellytykset esimerkiksi Makedonialla tai aivan erityisesti Montenegrolla tai Albanialla ovat aivan erityyppiset. Siksi on kyse myös eri vauhdeista jäseneksi liityttäessä, mutta lasi on kuitenkin puoli täysi eikä puoli tyhjä. Kiitoksia. Kiitos tästä puheenvuorosta, kollega vielä hiukan lisätietoa. Puheaika näkyy tuolla näytöllä. Sieltä sitten seuraavien puhujien kohdalla tuo puheaika näkyy. Ja seuraava puhuja on Lord Bones, yhdistynyt kuningaskunta, ylähuone. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitos oikein paljon puhemies, ja kiitos puheenjohtajavaltio Unkarille siitä, että se järjesti tämän kokouksen mielestäni hyvin tärkeästä asiasta. Oli hyvä, että muistutitte meitä tämän kokouksen alussa Euroopan unionin sitoutumisesta Länsi-Balkanin tulevaisuuteen ja siihen, että sen tulevaisuus on EU:ssa. Sanoitte, että ovi on edelleen auki. Haluaisin kuitenkin ehdottaa, että nyt kun olemme kuulleet useita hyviä asioita on tapahtunut alueella, niin mielestäni on ensisijainen tavoite ja Länsi-Balkanin laajentuminen, Länsi-Balkanin laajentuminen on nyt ikään kuin unohduksissa EUn agendalla. Jos katsotaan vaikkapa neuvoston kokouks, kokousten agendoja, niin siellä ei kovinkaan paljon aikaa tälle aiheelle ole annettu. On useita ongelmia, joita EUlla tällä hetkellä on, mutta silti meidän pitäisi eh, neuvost- eh, hallituksiamme hieman painostaa tässä jos tähän asiaan ei kiinnitetä riittävästi huomiota, niin sillä voi olla vakavia vaikutuksia. Toiseksi EU ei kuitenkaan voi tehdä kaikkia, kaikkea kaikkien puolesta, eh, ei Länsi-Balkanilla eikä missään muuallakaan. Näin ollen meidän täytyy määritellä ensisijaiset tavoitteet. Ensisijaiset tavoitteet, niitä voitaisiin mielestäni määritellä kolme. Ensinnäkin se, että Länsi-Balkanilla on voitava varmistaa se, että rikollisuutta pystytään Länsi-Balkanilla ehkäisemään, lainsäädäntö pannaan täytäntöön, oikeusvaltion periaate täyttyy, mutta tätä ei kuitenkaan voi tehdä kaikkialla yhdellä kertaa. Täytyy keskittyä yhteen alueeseen ja aiheeseen. Meidän täytyy kaksinkertaistaa taivot, ponnistelumme auttaaksemme Bosnian Herzegovinaa. Luin sanomalehdistä eilen ja niissä käsiteltiin useita ongelmia ja tuli hyvin selväksi, että me emme voi mennä tässä taaksepäin. Kolmanneksi, tässä on kaksi hyvin arkaluontoista asiaa. On pahoiteltavaa, että ratkaisua ei vieläkään ole löydetty entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian nimikysymyksessä. Tämä ei ole oikea paikka sille, enkä minä aio nyt asettua kummallekaan puolelle, mutta nyt on 2011 eh, vuosi ja jos täällä on 27 demokratiaa ja me emme löydä nimettä, nimeä yhdelle demokratialle, niin emme pääse laajentumaan EU:ssa, mutta lisäksi tämä vaikuttaa myöskin meidän ulkoiseen ulkopolitiikkaamme. Siksi meidän täytyy määritellä paremmin ensisijaiset tavoitteet. Kiitos. Kiitokset kollega myös siitä, että puhuitte täysin puheaikanne puitteissa. Aika epätavallista. Otamme huomioon kaikki teidän huomionne ja myös teidän puheenvuoronne sisällön. Seuraava puhuja on Euroopan parlamentin jäsen vihreiden ryhmästä kollega Ulrika Lunacek. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin, kuten edelliset puhujat, kiittää Unkarin puheenjohtajavaltiota siitä, että Länsi-Balkan on yksi puheenjohtajakauden pääprioriteeteista, koska se on asia, joka menneisyydessä ei ole ollut esillä. Visio, joka nousi Tesalonikissa esille vuonna 2003, se asia edelleen on tärkeä. Me olemme hiukan väsyneitä joissakin EU-maissa laajentumisiin, joten pidän arvossa sitä, että Unkari puheenjohtajavaltiona on tehnyt nyt mitä tekee. Haluaisin keskittyä yhteen maahan, maahan, josta minä olen esittelijänä tässä parlamentissa, ja se on Kosovo, erinäisistä syistä. Yksi on se, että kuten Sonja Biserko aivan oikein sanoi, jota tehdään selväksi ei vain Kosovo, vaan kaikkien maiden osalta, että Balkan kuuluu yhteen eurooppalaiseen perheeseen. Euroopan unionin täytyy päästä tästä väsymyksestä, joka on nähtävässä jossakin jäsenvaltiossa, myöskin jossakin hallituksessa ja myöskin osittain väestönpiirissä, ja meidän täytyy täyttää lupauksemme. Joissakin maissa ei voida nähdä, että enää ei olla niin voimakkaasti tämän rauhanprojektin loppuun viemisessä, jota parlamentti toteuttaa nimenomaan Balkanilla. Ja yksi asia, johon haluaisin erityisesti tarttua, ajatellen kollegoja kansallisessa parlamentissa on se, että käytäisiin viisumidialogia Kosovon kanssa. Tiedätte, että kaikki muut Länsi-Balkanin kansalaiset, kaikkien muiden Länsi-Balkanin maiden kansalaiset voivat matkustaa vapaasti. Näin on, voivat olla kolme kuukautta jäsenvaltioissa. Ainoa maa, jossa on suurin, jos nuorison osuus on suurin, on se, myöskin, jota, jossa eniten on arvostettu Euroopan unionia, ja tähän saakka on se, josta ei voida matkustaa, ja se on Kosovo, ja tiedätte, mitä se merkitsee. Minä tiedän, että viisi jäsenvaltiota ei ole edes tunnustanut Kosovoa, tiedän, että tämä on ongelma, joka on valtion tasolla, mutta jos ajattelette nuoria ihmisiä, joiden vanhemmat ja isovanhemmat saattavat matkustaa vapaasti Jugoslavian loppuun asti, kuvitelkaa, mitä merkitsee, jos te olisitte jo nuorina tai teistä, jotka ovat nuoria, ette voisi lähteä omasta maastanne, niin vaikka maa on pieni. Ajatelkaa, miten monet meistä rakastavat matkustamista junaan, linja-autoon tai autoon nousemista ja rajojen ylittämistä, muiden ihmisten tapaamista. Me haluamme nähdä, miten muut ihmiset elävät, minkälaisia näkemyksiä heillä on. Tällä hetkellä me, Euroopan unioni, on menettävässä tukea Kosovossa on monia asioita, joita Kosovon täytyy tehdä itse. Minä arvostelen Kosovaa usein, mutta haluaisin todellakin puhua niille kollegoille, jotka ovat mukana omissa parlamenteissaan, kansanparlamenteissa sisäasioiden valiokunnissa, että he ajaisivat omia sisäministereitään kahdesta syystä ajamaan viisumivuoropuhelun käynnistämistä Kosovon kanssa. Yksi syy on matkustamisen vapaus ja toinen on turvallisuus, koska jos tiekartta, joka koskee viisumivapautusta, on olemassa. Silloin voidaan vaatia Kosovolta hyviä asiakirjoja ja niin edelleen. Tämä olisi minun vetomuksen teille kaikille. Ajakaa tätä kansallisissa parlamenteissa. Kiitos. Suuret kiitokset, hyvä rouva, tästä puheenvuorosta. Itävallan kansallisneuvostosta herra Wolfgang Groshuk. Arvoisa herra puhemies, arvoisat kollegat, hyvät naiset ja herrat. Aihe, jota tässä yhteisessä parlamenttikokouksessa käsittelemme, on Länsi-Balkan kohti paremmin yhdentynyttä Eurooppaa. Ja mielestäni se on todiste siitä, että kaikille osallistujille on yhteistä ja vakava tällainen toive, että oman edun mukaista, Euroopan unionin edun mukaista on huolehtia siitä, että myös Balkanin valtiot voivat ennemmin tai myöhemmin täytettyään velvoitteensa päästä Euroopan unionin jäseniksi. Euroopan unioni on luotu rauhanprojektiksi ja Euroopan yhdentämiseksi ja minä olen vakuuttunut siitä, että näin on aivan oikein. Jos näin kerran on, meidän etumme mukaista on oltava, että myös Länsi-Balkanin valtiot pääsevät jäseniksi. Hyvät kollegat, emme saa tehdä erästä virhettä, joka usein tapahtuu, että me katsomme, että Balkan on alue, jolla me voimme esiintyä kuin opettajat, tuomarit, kuin inkvisitio, lähteä sanomaan ihmisille ja poliitikoille, mitä heidän on tehtävä. Parempaa suhtautumista on antaa neuvojamme, esittää kokemuksemme ja auttaa heitä vaikealla tiellä aiemmasta totalitaarisesta järjestelmästä kohti demokratiaa. Aivan erityisesti haluaisin lyhyesti käsitellä Albaniaa. Vuonna 2009 minulla oli kunnia etyjärjestön erityiskoordinaattorina johtaa vaalitarkkailumissiota ja laatia myös lausunto yhdessä paljon kokeneempien kollegojen kanssa. Vaalit olivat demokraattiset, virheitäkin oli, mainitsimme myös sen, mutta pitkälti kykenimme toteamaan, että monet eurooppalaiset standardit ja vaatimukset myös täyttyivät Albania esitetään aina esimerkkinä opposition ja hallituksen vastaisesta taistelusta. Minusta on kyllä myös todettava, mitä haluan tässä korostaa, että demokratiassa on oleellista myös vaalituloksen hyväksyminen. Maa ei saa jäädä panttivangiksi sellaisille, jotka eivät ehkä hyväksy vaaleja, kun ne ovat demokraattisiksi todetut. Minusta nämä maat, ei pelkästään Albania, ansaitsevat sen, että niiden tilannetta tarkastellaan objektiivisesti, päätetään siltä pohjalta, eikä aseteta joitakin maita syntipukeiksi, vaan autetaan niitä niiden vaikealla tiellä. Euroopan valtiot ovat tarvinneet yli sata vuotta pidempään demokratian saavuttamiseksi. Nyt me vaadimme näiltä valtioilta, että muutaman vuoden tai vuosikymmenen aikana saavutettaisiin sama standardi. Minusta pitää antaa myös riittämiin suhteellisuutta sillä demokratia ei ole pelkästään aivojen kysymys, ajattelun kysymys. Demokratia ei tapahdu pelkästään mielessä, vaan myös sydämessä. Ja sydämessä tunnetusti kestää hiukan pitempään ennen kuin asiat sinne juurtuvat. Meidän on siis autettava, että nämä maat voivat myös sydämessään saada demokratian asettumaan. Se on meidän tehtävämme. Minun mielipiteeni on, että nämä Balkanin valtiot kuuluvat mahdollisimman pian myös Euroopan unioniin. Kiitokset tästä puheenvuorosta. Siellä oli esillä sininen kortti. Onko nyt aika esittää lyhyt kysymys? 30 sekuntia, puoli minuuttia, jos haluat. Uh, uh, Kiitos oikein paljon puhemies Busek. Haluaisin kysyä Sonia Visokavalta, joka Biserkolta joka todella piti tasapainoisen esittelyn omasta analyysistään, joka koskee Länsi-Balkania. Kuitenkaan en ollut aivan samaa mieltä noista uskonnollisista puolista. Kaikkea ei ole tunnustettu. Puhun tästä Montenegron ortodoksisesta kirkosta ja toisaalta Makedonian ortodoksisesta kirkosta sekä Serbian uudesta patriarkasta ja ortodoksisesta kirkosta. Kosovon tapauksessa joitakin esteitä on poistettu. Haluaisin teiltä kommentin. Pitäisikö tästä asiasta myöskin puhua näissä tilanteissa? Ja halusin nyt käyttää tämän tilaisuuden ikään kuin provosoida hieman tätä asiaa. Se liittyy Macedonia, Makedoniaan meidän Makedoniamme, Nasha Makedonia, se on jotain sellaista, joka on hyvin paljon eri asia kuin Kreikan Makedonia tai Bulgarian Makedonia. Ja ehkä tällä tavalla pääsisimme ulos ja voisimme aloittaa vuoropuhelun, voisimme löytää ratkaisun ja nopeutta auttaa Länsi-Balkanin yhdentymisprosessia. Kiitos. Kiitos. Tämä nyt kesti hiukan pitempään kuin puoli minuuttia, mutta oli tietysti hyvin kiintoisaa. Haluatteko vastata välittömästi? Well, Kiitos. Ki- Kiitos tästä kysymyksestä. Minä halusin, en halua erityisesti keskittyä uskonnollisiin kysymyksiin, mutta Serbian ortodoksinen kirkko on yksi avaininstituutioista Serbiassa historiallisesti ja nykyäänkin, ei pelkästään uskonnollisena instituutiona, vaan myöskin instituutiona, joka on perusta serbialaiselle identiteetille. Ortodoksisessa maailmassa, niin kuin tiedätte, kirkot ovat kansallisia kirkkoja. Ja se, että ei tunnusteta Montenegron ja Makedonian kirkkoa, siinä on se myöskin takana, että kielletään nämä kansallisuudet nämä kan, kansakunnat. On selvä, että Makedonian kirkko on osa Makedonian identiteettiä, ainakin äh, samoin myös Montenegrossa. Meillä on myös toinen ongelma, joka liittyy siihen, että ei tunnusteta Romanian ortodoksista kirkkoa. Serbian ortodoksen kirkon sillä voisi olla tärkeä rooli, jos patriarkka jatkaa politiikkaansa esteiden poistamiselle, mutta tähän mennessä hän on tehnyt näin vain Kosovan tapauksessa. Toivon, että hän ottaa askelia myöskin Makedonian ja Montenegron suuntaan, mutta se on jotakin, mitä me toivomme. En tiedä, tuleeko näin tapahtumaan riittävän pian. Joten haluaisin ehkä korostaa vielä kerran sitä, että ehdokkuutta tarvitaan alueella – ehdokkaan asemaa, koska se lopettaisi kielteiset prosessit alueella. Se lopettaisi sen, että puhutaisiin rajakysymyksistä. Me tarvitsemme tällaisen lähtökohdan, jotta saadaan käänteinen prosessi. Se on pitkä prosessi, se ei vaan helppo. Siihen liittyy ylä- ja alamäkiä jokaisen maan osalta, mutta me tarvitsemme nämä puitteet, joita voidaan saada aikaan järjestelmä. Nyt meillä on vain lakeja, joita on hyväksytty, joita ei kuitenkaan panna toimeen. Ja Keskeinen ratkaiseva kysymys on se, että kansalaisyhteiskunta ja sen ryhmät vedetään enemmän mukaan, koska ne ovat heitä, jotka ovat aitoja eurooppalaisia voimia näissä maissa ja he voivat auttaa painostuksen lisäämisen hallituksia kohtaan. EU on ollut menestyksessä jossakin määrin, mutta, mutta tärkeää olisi toimisivat enemmän hallitusten kanssa ja tämä uusi lähestymistapa yhte, suuntaan. Se olisi tärkeää. Suuret kiitokset. Haluaisin muistuttaa teitä, että voitte nostaa tuon sinisen kortin esittääksenne kysymyksen kenelle tahansa näistä listan puhujista. Seuraava on Unkarin parlamentista kollegamme Richard Hörczyk. Kiitos puheenvuorosta, herra puhemies. Kuten voimme nähdä, viimeisten kuukausien aikana talouden kysymykset ovat olleet Euroopan politiikan keskeinen kysymys, jotta EU pystyisi vastaamaan kriisiin. Kuitenkin on niin, että taloudellisten ongelmien ei tulisi heittää varjoa laajentumisprosessin ylle. Euroopan unionin täytyy pysyä avoimena niitä maita kohtaan, jotka täyttävät liittymiskriteerit ja ovat valmiita toteuttamaan uudistuksia eurooppalaisten arvojen hengessä. Unkarin EU-puheenjohtajavaltio on sitoutunut jatkamaan laajentumisprosessia. Siksi me harjoitamme yhteistyötä käsikädessä jäsenvaltioiden kanssa, Euroopan komission kanssa ja ehdokasvaltioiden kanssa, jotta voidaan ottaa askelia eteenpäin. Herra puhemies, olemme tyytyväisiä siihen, että liittymisneuvottelut Kroatian kanssa ovat päässeet loppuvaiheeseen. On saavutettu huomattavaa edistystä lukuisilla alueilla. Kuitenkin on edelleen monia haasteita ehdokasmaissa ja ehdokkuutta odottavissa maissa. Joissakin laajentumismaissa täytyy keskittyä tällä hetkellä hallinnon parantamiseen, oikeusvaltion vahvistamiseen ja taloudellisten uudistusten edistämiseen, samoin myöskin kapasiteetin lisäämiseen, jotta voidaan toteuttaa akiita. Nämä ongelmat osoittavat, että on monia vaikeuksia. Niin tarvitaan, että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa teknistä apua, joka on kohdistettua tarkasti, EU voisi vahvistaa ponnistelujaan ja kiinnittää huomiota ehdokasmaiden tarpeisiin. Kun EU on täyttänyt kaikki kriteerit, sen liittyminen EU-hun voisi olla myönteinen viesti, myönteinen merkki koko Länsi-Balkanin alueelle ja osaltaan voisi edistää vakautta koko alueella. Tämä myönteinen esimerkki, jota Kroatia osoittaisi, voisi vahvistaa muita maita ryhtymään enemmän toimiin eurooppalaisten normien saavuttamiseksi. On tärkeää korostaa sitä, että konkreettisten uudistusten toimeenpano tuo tuntuvia tuloksia kansalaisille. Makedonia, Montenegro, Serbia ovat liittyneet viisumivapaaseen vyöhykkeeseen joulukuussa 2009. Sama kohtelu järjestet, mahdollistettiin Bosnian, Herzegovinan ja Albanian kansalaisille vuonna 2010. Me ymmärrämme huolestuneisuuden laittomasta maahanmuutosta, mutta viisumivapausjärjestelyn täytyy kuitenkin säilyä mahdollisuutena länsi Balkanin alueelle. On olennaisen tärkeää, että kaikki ratkaisut tällä alueella perustuvat suorituksiin. Johtopäätöksenä laajentuminen on tärkeä tekijä poliittisten alueellisten uudistusten ajajana, jotka avaavat tietä koko alueen vakaudelle ja vauraudelle. Um, Suuret kiitokset, kollega. Ja nyt täällä on puheenvuoropyyntö Doris Pack Euroopan parlamentista, Euroopan kansanpuolueesta ja kollega Jelgo Kacin sitten hiukan myöhemmin. Naiset ensin. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Jotkut teistä tietävätkin sen, että olen jo 22 vuotta käsitellyt näitä Balkanin maiden asioita. Kärsin rinnallanne, iloitsen rinnallanne, mutta olen monien ihmisten, Balkanin ihmisten kanssa turhautunut. On monta syytä olla iloinen, mutta kun katson Bosnia-Herzegovinaa, Kosovoa tai Makedoniaa, niin voin vain todeta, että jotkin seikat kyllä panevat ihmisen olemaan pahoillaan, ettei tilanne ihmisillä siellä ole parempi. Bosnia-Herzegovinassa ei ole poliitikkoja, jotka ottaisivat tilanteen käsinsä, jotka vihdoinkin voittaisivat entiset rajat ja työskentelisivät yhdessä valtion nimissä. Tuossa maassa on kolme eri kansallisuutta ja monia, jotka eivät kuulu yhteen eivätkä toiseen. Ja siitä huolimatta he ovat kaikki Bosnia-Herzegovinan kansalaisia. Se ei tunnu mahtuvan joidenkin poliitikkojen päähän. He pelaavat tällä etnisellä taustalla, eivätkä kunnioita Daytonin sopimusta. Dayton päätti sodan, mutta Dayton ei luonut perustaa rauhalliselle No rauhalliselle kyllä, mutta jaetulle yhteiselolle. Ja siksi minä toivon enemmän ponnisteluja Euroopan unionilta tällä alueella, jotta ihmiset ja poliitikot pakotettaisiin työskentelemään ihmisten hyväksi, eikä pelkästään ajattelemaan omaa asemaansa. Että poliitikot ajattelisivat kyseessä olevan koulutuksen, siitä on huolehdittava. Kuka menee Bosnia-Herzegovinaan ja investoi sinne, ellei siellä ole ihmisiä, joilla on riittävä koulutus takanaan niin, että he voivat olla hyviä työntekijöitä? työntekijöitä. Meillä on siellä niin paljon mahdollisuuksia jo menetettynä. Olen kiitollinen siitä, että viime aikoina komissio on kiinnittänyt erityisesti huomiota koulutukseen. Kun ajattelen Kosovoa, voin vain sanoa, että aina on katsottava naapuria. Vuoropuhelun Serbian kanssa on edettävä, mutta siinä on saatava myös käytännön esimerkkejä siitä, miten paikan päällä olevien ihmisten yhteiselo järjestyy. Kyse on Serbian kosovolaisista muista, heidän on voitava elää yhdessä ilman, että se häiritsee Belgradia. Tämän on oltava rauhanomaista rinnakkaiseloa. Eihän se nyt käy, että Euroopan unioni kyllä tätä halutaan tulla, mutta ei onnistuta elämään naapurin kanssa. Kun ajattelen koko naapurustoa, voin vain sanoa, että se mitä Makedoniassa on kärsitty jo lähes vuosikymmenen on meille häpeä. Eihän ole mahdollista, että eurooppalainen valtio tällä tavoin estää toista maata kulkemasta tietää kohti Eurooppaa. Jos Makedoniassa syntyy jonkinlaisia sisäisiä ongelmia, pitää kysyä kreikkalaisilta, ettekö havainneet, että tämä on mahdollista, koska te ette ehkä kulkeneet oikein oikeaa tietä tässä nimikysymyksessä. Minä kannatan kaksoisnimeä, mutta en tarkoita, ettäkö Makedoniassa ei voitaisi käyttää sanaa Makedonia. On olemassa identiteetti, joka pitää voida säilyttää. Olen iloinen siitä, että Kroatia on kulkenut tätä hienoa tietä. Bulgarian ja Romanian kohdalla ei ollut näin korkeita tavoitteita, siksipä meillä onkin ne ongelmat, jotka nyt on voitettava. Kroatia puolestaan on nyt asettanut itselleen todella korkeat esteet ja on niistä viimeistä ylittämässä. Naapurimaat voivat oppia, miten asia voi hoitaa. Uskon, että kroatit voivat olla tässä apuna. Jätän nyt kaikki muut maat tässä mainitsematta, jotta puhemies ei lähde minua moittimaan. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraava puhuja. Rodola Zissi Kreikan parlamentista. Olkaa hyvä. Voimmeko ehkä puhua seisaltaan? Se olisi parempi. Silloin me näkisimme teidät paremmin. Se olisi helpompaa. Onko mahdollista, että nousette seisomaan? Näin minä voin nähdä teidät paremmin. Paljon parempi minulle. Anteeksi nyt, että pyydän tällaista. Okay. Okay, thank Kiitos puhemies. Eh, Minä teitä Kreikan parlamentin puolesta tahdon onnitella. Tämä on ollut oikein hyvä aloite ja aloite lopultakin osoittaa sen, että unionin politiikassa tämä kysymys laajentumisesta ja laajentamisen syventymisestä nimenomaan koskee sitä, ettei tässä ole pelkästään eurooppalaisista valtioiden yksityiskerhosta, vaan tällaisesta yhteiskunnallisesta, taloudellisesta ja poliittisesta yhteistyöstä kyse, johon ja tähän työhön halutaan ottaa mukaan uusia valtioita, jotka noudattavat vapauksia ja oikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta ja tahdotaan luoda tällaiset ystävälliset ja rauhanomaiset suhteet valtioiden välille. Kreikka on yksi niistä valtioista, joiden parlamentti ja hallitus on tukenut näiden Balkanin valtioiden lisää, liittymistä Euroopan unioniin. Me olemme olleet aina tämän liikkeen etulinjassa. Jo vuonna 2003 Kreikassa sanottiin, että tämän täytyy olla meidän tavoitteemme. Tämän näkemys mielessämme me olemme edenneet, jotta Balkanin valtiot voisivat liittyä tähän perheeseen, mutta on tietysti suuria ongelmia ja heikkouksia vielä ja niistä täytyy puhua tietysti suoraan selkein sanoin. Minä uskoisin, että viime vuosien aikana nämä tavoitteet on jätetty vähän syrjään ja siitä syystä on nyt tärkeää uudelleen lähteä liikkeelle näissä kaikissa hankkeissa, jotta 2014 vuoteen mennessä kaikki nämä alueen valtiot voisivat liittyä Euroopan unioniin. Vanha, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonian on edistynyt tietysti kaikkien tietämän mukaan hyvinkin hitaasti, mutta on kuitenkin ollut selkeitä edistysaskelia tämän tässäkin maassa, kuten koko alueella. On ollut tietysti väärinymmärryksiä historiallisista syistä tällä äh, alueella ja siihen liittyy aivan erityistyyppisiä ongelmia. Jos me tahdomme, että entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia edelleenkin jatkaa neuvotteluprosessissaan Euroopan unionin kanssa, niin meidän täytyy täällä unionissa muistaa, mitkä tuon alueen erityispiirteet ovat, ja erityisesti tässä on kyse tuon alueen nimestä, tuon valtion nimestä, ja toivomme, että se saataisiin pikapuoliin nyt ratkaistua kaikkia tyydyttävällä tavalla. Tässä kysymyksessä ei vielä ole hirveästi päästy eteenpäin. Mahdollisesti taloudelliset syytkin ovat tässä olleet edessä, mutta nyt täytyy todella nyt ryhtyä ponnistelemaan asian eteen entisestään. On ehdotuksia, joista varmaankin keskustelemme sitten itse työryhmissä myöhemmin oikeudesta ja turvallisuudesta ja niin poispäin. Ja sitten tietysti myös tuosta lahjontakulttuurista ja järjestäytyneestä rikollisuudesta ja ihmisoikeusongelmista ja ihmiskauppakysymyksistä. Varmasti käymme keskustelua. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, mielestäni Euroopan täytyy osoittaa selkeästi sitä, että oikeusvaltioperiaate on kaikista merkittävin ja siten täytyy toteutua myös liittymistä havittelevissa valtioissa ja tuolla Länsi-Balkanin alueella. Tämä on meidän yhteinen politiikkamme ja liittyy meidän yhteiseen turvallisuuspolitiikkaamme ja tavoitteeseemme koko maan, maan osassa. Ja tämä siis turva, turvallisuuden ja naapuripolitiikan ja hyvien suhteiden vaaliminen ja alueellinen yhteistyö ovat työmme ytimessä ja siihen me tarvitsemme selkeitä tavoitteita, selkeitä haaveita, joihin meidän tulisi kaikkien yhdessä pyrkiä, eikä ainoastaan teoriattisella tasolla. Kiitos. Kiitokset tästä puheenvuorosta. Ja seuraava puhuja on Liettuan Seimasista herra Andriu Kaitis. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju už galimybę pasisakyti Lietuvos vardu. Kiitos siitä, että saan täällä edustaa Liettua. Minulla, minä olen saanut käydä useita kertoja Länsi-Balkanissa ja olen päässyt todistamaan kehitystä viimeisten kymmenen vuoden aikana. 28. maaliskuuta Kroatian presidentti Josipovic kävi Liettuassa. Myöskin Montenegron sekä Bosnia ja Herzegovinan edustajat kävivät Liettuassa. Liettualla on alueelle hyvin läheiset suhteet ja me tunnemme tuon alueen koripallojoukkueet todella hyvin. Meillä on myös paljon taloudellisia sitoumuksia tuohon alueeseen. Usein valitetaan kuitenkin korruption tasosta. Täällä mainittiin useat ongelmat, joiden kanssa, joihin täytyy mahdollisimman nopeasti löytää ratkaisu. Li- neuvottelut saatiin loppuun heinäkuussa tänä vuonna, tänä loppuun tänä vuonna, ja Fyromin ja siis entisen tasavallan Makedonian ja Kreikan väliset neuvottelut ovat hyvin tärkeitä ja EUn täytyisi paljon aktiivisemmin osallistua myös siihen. Bosnia ja Herzegovina vaatii myöskin EUlta enemmän huomiota. Siitä olisi hyötyä. Euroopan unioni kärsii tästä laajentumisväsymyksestä erityisesti jotkut jäsenvaltiot ja me olemme huomanneet, että tämä on laajentumisen suurin este. Olemme todella iloisia siitä, että viisumivapautusjärjestelmä on jossain jo saatu käyntiin ja näin ollen Länsi-Balkanin nuoriso pääsee EU-hun helpommin. Tämä on täytyy mennä eteenpäin. Se auttaa kaikkia länsimarkkinoita. Kiitos. Niin. Onko kysymyksiä? Täällä oli myöskin ylhäällä sininen kortti. Se oli teidän kysymyksenne. Minulla on kysymys. Kroatian parlamentin edustajalle. Se liittyy pakolliseen kansanäänestykseen. Oletteko valmiita siihen ja uskotteko, että pakollinen kansanäänestys, joka järjestetään elokuussa Kroatiassa, johtaa myönteiseen tulokseen? Tiedättekö päivämäärän, koska kansanäänestys järjestetään? Kiitos. Hvala lijepa na ovom pitanju. E, ako bi završili pregovori do kraja šestoga mjeseca, kao što je planirano... Niin, neuvottelut päätyvät kesän niin, kesäkuun loppua, sen jälkeen kun Euroopan parlamentti on tehnyt oman päätöksensä, meillä voisi olla lokakuussa tämä kansanäänestys, sen jälkeen kun asia on käsitelty, kun olemme valmiita ja voimme ja, mutta kuitenkaan pystytäänkö me sitä suunnittelussa äh, ajankohdassa, jos neuvottelut ei saa päätä. Ja parlamentin vaalit pidetään vuoden lopussa ja silloin tulee aikapula, joten tapauksessa kansanäistys pitäisi järjestää samoin myöskin vaalit ja siksi oli hyvä, jos voisimme odottaa omaa aikatauluamme Ensin siis kansanäänestys ja sitten vaalit. Ja tämä vaikut, näkyisi niin, että ei kysymys, että vaikuttaisi näihin vaaleihin, vaan silloin voitaisiin parlamentin sekä käsitellä muita tärkeitä asioita maan kannalta Euroopan unionin osalta. Ja parlamentissa on yhtä meitä siitä, että liittyminen Euroopan unioniin on hyvä asia. Se on hyväksi sekä ulko- että turvallisuuspolitiikalle. Se on hyvä myöskin Naton puitteissa. Ja siksi pitäisi olla, niin, tai jos saattaisi käydä niin, että liittyminen viivästyy, totta kai euroskeptikkojen määrä kasvaa. En kuitenkaan usko, että, että kansanäänestyksessä käsittäisiin tappio, mutta, mutta Euroopan kannattajien ja Euroopan vastustajien välinen suhde voisi olla hiukan toisen näköinen. En kuitenkaan usko ei tulokseen. Kiitokset tästä vastauksesta. Ja nyt annan kokouksen puheenjohtajan tehtävän Laszlo Köverille, Unkarin parlamentin puhemiehelle. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä annan puheenvuoron herra Jelko Kacinille, joka edustaa ALDE-ryhmää Euroopan parlamentissa. Uh, predsednik Buzek, eh, gospod predsednik Mađar... Hyvä Köver. Haluaisin onnitella teitä kaikkia tämän kokouksen järjestämisestä. Tämä on hyvin merkittävä koko Euroopalle, mutta ei pelkästään Euroopalle, vaan myös Länsi-Balkanin julkiselle mielipiteelle. Minä haluaisin myös onnitella Kroatiaa, erityisesti juuri teitä, Pevicia, kaikesta työstänne, kaikesta siitä, mitä Kroatia on saanut aikaiseksi työssään lahjonnan torjumiseksi. Usein on sanottu, että Balkanilla on valtava järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption ongelma. Järjestäytyneestä rikollisuudesta uskoisin, että länsi valtiot ovat tehneet hyvää yhteistyötä ja myöskin sitten suhtautuvat tähän rikollisten maahanottoon ja maasta poistamiseen järkevällä tavalla. Tästä huomauttaisin, että Kroatia on tehnyt mitä eniten tuolla alueella juuri lahjonnan vastaisessa työssä, ja se täytyy todellakin tunnustaa, ja siitä täytyy olla hyvin iloinen, ja sitä täytyy, siihen täytyy suhtautua kunnioittavasti. Minä olen Kroatian pääpuolueen samo, samo linjoilla, ja, ja osoittaisin sille onnittelut, ja myös pääministerille osoittaisin suuret onnittelut neuvottelut tästä korruptiovastaisesta työstä. Ja sitten Serbiasta ja edustajista ja näistä kaikista muista tiedonannoista, niitä me emme ota käsiteltäväksi täällä parlamentissa. Minä haluaisinkin huomauttaa, että tässä voi sitten, voisi nyt Serbia hyväksyä sen, mitä Venetsian komissio on on hyväksynyt, siten päästäisiin eteenpäin muussa tapauksessa Serbian parlamentin ja koko Serbian kunnia kärsii. Toivon, että tämä ongelma saadaan ratkaistua mitä pikimmin. Ja vielä lopuksi sitten Ulrike Lunacek jo ehti sanoa että täällä on saatu kuulla myös Serbian pormestareja ja Kosovon ja Albanian pormestareja ja erityisesti vapaamielisimpiä heistä. Se on hyvä asia. Ja vielä puhemies Buzek haluaisin sanoa, että meidän mielestämme täytyisi nyt toivoa niiltä, joilla on valjat käsissä saada ratkaisut aikaiseksi mitä nopeimmin juuri siten, kun esimerkiksi Kosovossa on tapahtunut. Kosovo on päässyt ongelmista eroon mitä pikimmin ja on saanut aikaiseksi valittua uuden presidentin. Mahdollisesti meidät täytyisi kutsua hänet tänne, jotta saisimme sitten uuden dynaamisuuden aikaan Kosovon aikansa ja uusia ajatuksia kuulla ja näkisimme täällä uuden kasvon sieltä. Saisimme näin paljon raikkaampaa ilmaa ja raikkaampaa tuulta tähän koko keskusteluumme. Me voimme näin ollen tukea tämän päätöksen tekemistä. Ja näin toivomme, että puheenjohtajiston kokouksessa Kosovan presidentti kutsuttaisiin tänne. Ja nyt seuraavana Lordi Tevesen yhdistynyt kuningaskunta ylähuone. Puhemies, suuret kiitokset. Tämä on mielestäni erittäin hyvä konferenssi pidettäväksi nimenomaan Unkarin puheenjohtajakaudella, koska kyseessä on niin tärkeä aihe Euroopan tulevaisuuden kannalta. Yhdistyneen kuningaskunnan näkökulmasta voitaneen sanoa, että kaikki valtavirtapuolueet yhdistyneessä kuningaskunnassa kannattavat kovasti Euroopan unionin jatkuvaa laajentumista. Ja Britanniaa pidetään usein euroskeptisenä maana, mutta se on kuitenkin maa, joka hyvin vahvasti tunnustaa sen, että Euroopan unionin laajentumisen myötä rauha, vakaus, on vapaus on tullut paljon suuremmalle alueelle Eurooppaa kuin muutoin olisi ollut mahdollista. Ja tämä hyöty on ollut Länsi-Euroopassa pitkään, vuosikymmeniä, Itä-Euroopassa lyhyemmän aikaa. Ja varmastikin olemme velkaa myös Balkanin maille, että jos ne niin toivovat, niiden pitää olla mahdollista voida liittyä Euroopan unioniin, hyötyä rauhasta, turvallisuudesta, ihmisoikeuksista, oikeusvaltioperiaatteesta ja kaikista muista Kööpenhaminan kriteereistä, jotka ovat niiden tarjolla, jos tämä saadaan onnistumaan. Britanniassa ja muualla Euroopassa ne seikat, jotka on vielä ratkaistava ennen tätä laajentumista, ovat ne, jotka on jo mainittu eli järjestäytynyt rikollisuus, siirtolaisuuskysymykset ja rajavalvonta, meidän on oltava selvillä siitä, että nämä politiikan alueet on ratkaistu ennen kuin EU-hun itse asiassa liitytään. Mutta meidän on äh, varmistettava se, että tämä mahdollisuus on olemassa ja toteutuu pian. Yksi alue, joka mielestäni on selvää Länsi-Balkanin kohdalla, sellaisille, jotka katsovat sitä kuten minä vähän kauempaa, on se, että ennen kaikkea Bosnia-Herzegovinan kohdalla esille nousevat seikat edellyttävät Euroopalta aivan erityishuomiota. Meillä ei mantereena ole varaa siihen, että Bosnia ää, äh, ottaa takapakkia, palaa siihen, mitä nähtiin 90-luvulla 2000-luvun alussa. Emme voi menettää tätä jo aikaan saatua edistystä. Ja siksi tämä on mielestäni tärkeä konferenssi. Kansallisista parlamenteista, Euroopan parlamentista me voimme painostaa ennen kaikkea neuvostoa, jotta se pitää tämän asian keskiössä. Ehkä keskittyy vähän vähemmän tällaisiin asioihin kuin Välimeren unioni. Ehkä voidaan lakata huolehtimasta tällaisista kysymyksistä niin kovin ja saada Länsi-Balkan yhdentymään Eurooppaan. Se olisi myönteistä haluaisin kuulla Sonia Beserkolta, jonka esitys oli mielestäni aivan erinomainen. Hän mainitsi joitakin seikkoja ja ah, mielikuvituksellista, mielikuvituksellisesta etenemiskeinosta ja lopuksi haluaisin kuulla häneltä, mikä se saattaisi olla. Niin, minun kommentti olisi, että mä olin tulossa tietynlaisen taantumisen vaiheeseen Länsi-Balkanilla, koska pelko siitä Serbiassa niin sanottu edistyspuolue voittaa vaalit ensi syksynä. Koko alueella pitäisi antaa ehdokkuuden asema kaikille, jotta voitaisiin lopettaa tämä prosessi pitämättä kiinni kaikista vaatimuksista, koska ehdokkuusprosessi on pitkä prosessi. EU on myös osa tätä prosessia, niin kuin hallinto. Joten kysymys on siitä, että se on hallitumpi ennen kaikkea instituutioiden kautta, ennen kaikkea lain toimivan osalta ja ajatellen myös sitä, miten se lähestyy yhteiskuntaa, kansalaisyhteiskuntaa ja miten kaikki asianosaiset voisivat nähdä yhteyden EU-jäsenyyteen. Tässä pitäisi olla luovempaa. Tässä pitäisi antaa mahdollisuus kaikille koko alueella, koska me pyrimme nyt kehittämään esimerkiksi kampanjaa kansalaisyhteiskunnassa, jolla avattaisiin EU-agenda laajemmalle yleisölle, jotta saataisiin kansalaiset liikkeelle, niin että he painostaisivat hallitusta saman aikaan enemmän tuloksia omien toimintaohjelmiensa mukaisesti. Ja tämä on asia, johon me nyt pyydämme apua eu ja muualta. Valitettavasti EU ja komissio ei ole kovinkaan joustava. Se ei pysty osallistumaan välittömästi tällaisen kampanjaan, joten haemme tukea muualta, koska tämä ehkä on oikea hetki ennen kaikkea Serbialle saada kansalaiset liikkeelle, joidenka pettymys hallituksen ja EU-hun kasvaa. Odotukset ovat aivan liian suuria ja kovin vähän on saatu tuloksia. Ja tämä voi saada heidät enemmän ottamaan vastuuta omasta tulevaisuudesta. He voivat ymmärtää, että kysymys oli vain hallituksesta, vaan kysymys on meistä kaikista. Tämän tyyppinen lähestymistapa on se, mitä minä ajattelen, kun puhun siitä, että pitäisi käyttää enemmän mielikuvitusta, kun ajatellaan tilannetta alueella. Tämä on relevantti myös Bosnian osalta, koska suurin osa kansalaisista ovat lukkiutuneessa tilanteessa. He eivät voi ilmaista omia näkemyksiään, ei ole kanavia, koska etniset elitit ovat pysäyttäneet prosessin. Ja tämä ennen kaikkea Bosnian osalta on suuri ongelma. Kiitos. Konstantinos Tsavaras on seuraava. Hän edustaa Kreikan parlamenttia. Kiitokset Minä olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka ennen puhuivat ja mainitsivat siitä, että tämä tämänpäiväinen kokouksemme on mitä merkittävin. Uskoisin, että tämä kokous palvelee meitä kaikkien mielipiteiden kuulemisessa näin tärkeässä asiassa, eli Länsi-Balkanin liittymisessä, sillä nehän kuuluvat jo Eurooppaan ja tuolla alalla me tarvitsemme eurooppalaisia toimielimiä ja eurooppalaisiin arvoihin perustuvia instituutioita, jotta Länsi-Balkanin valtiot voivat todella osallistua tähän Euroopan rakentamiseen. Kreikan näkökulmasta katsottuna ei ainoastaan nyt, vaan jo aikaisemmin ajan kuluessa on pyritty yhdistämään Länsi-Balkania ja jo ennen kuin jo ennen aika, jo ennen kuin unionia edes olikaan, ja siellä on tehty pitkään yhteistyötä ja eletty rauhaassa keskenään eri kielten ja eri alkuperien sekamelskassa hyvin erilaisten kulttuurien kirjossa. Tosin nämä kaikki tekijät ovat vaikeuttaneet myös näiden valtioiden yhteistyötä ja niin sitten 1900-luvulla tämä valtava erilaisten valtioiden kirjo pikkuhiljaa hajosi ja nyt pikkuhiljaa nämä uudet valtiot haluavat osallistua kansainväliseen työhön. Me, ja me haluamme kunnioittaa sitä, että ne valtiot haluavat osallistua näiden arvojen jakamiseen, oikeusvaltion ja kansanvaltaisten menettelytapojen ja ihmisoikeuksien ja monikulttuurisuuden arvostamisen kautta. Ja myös näin voidaan eh, vihdoinkin päästä siihen tilanteeseen, että oman kulttuurin edistäminen ei tarkoita muiden tuhoamista. Ja Kreikka on sitä mieltä, että nyt tässä täytyy toimia Euroopan unionin tärkeänä avaintekijänä tämän perheen liittämisestä Euroopan unioniin. Tässä kokonaishankkeessa täytyy noudattaa hyvän naapuruuden periaatteita ja myös niitä hankkeen, prosesseja, jotka on saatu aikaiseksi yhdistyneissä kansakunnissa ja miten tätä ongelmaa esimerkiksi nimikysymyksessä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian yhteydessä on yritetty ratkaista. Täytyy löytää sille hyväksyttävä nimi. Tämä ei saa olla este, siis tämä ainoa nimikysymys ei saa olla ongelma koko eurooppalaisen yhtenäistymisen tiellä. Kiitoksia. Kiitos. Nyt Ranskasta herra Fanon on käyttänyt sinistä korttia. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja, puhemies. Minä uskon Britannian parlamentin ylähuoneen kollegoiden tapaan, että tämä, tämä olisi todellakin menestystarina. Olen ollut tässä parlamentissa ja olen nähnyt kuinka EU on laajentunut useilla jäsenvaltioilla ja nämä ovat olleet todella merkittäviä prosesseja ja merkittäviä historiallisia asioita tähän asti laajentuminen Länsi-Balkanille on varmastikin haastavaa, mutta se on tarpeellinen askel, jotta oikeudet saadaan kaikille eurooppalaisille valtioille ja Länsi-Balkan on Eurooppa 40 viisi artiklan mukaisesti ja kuitenkin täytyy mennä oikeaan suuntaan. Voidaan, täytyy voida torjua järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota, parantaa hallintoa ja ennen kaikkea täytyy edistää monipuoluejärjestelmää, demokratiaa sekä ihmisoikeuksia. Viimeiseksi, mutta ei vähäisimpänä, erityisesti täytyy ylläpitää rauha tuolla alueella. Muistamme, mitä vuonna mitä 90-luvulla tapahtui ja minä todella yritän vakuuttaa äänestäjäni siitä, että laajentuminen Länsi-Balkanille on hyvä asia. He ovat hyvin skeptisiä sen suhteen, mutta odotetaan nyt, mitä tuolla alueella tapahtuu. Ehkäpä äh, hinta olisi kova. Äh, he ajattelevat, että maihimme tulee, tulee paljon pakolaisia ja niin edelleen, mutta kuitenkin meidän täytyisi painottaa ja kaikissa tilanteissa sitä, että tämä on näiden maiden keskeinen oikeus. Tällä hetkellä tietysti tässä parlamentissa sekä kansallisissa parlamenteissa käsittelemme enemmänkin lähi ja Pohjois-Afrikan kysymyksiä. Ja minä itse olen esittäjänä Montenegro-asiassa Euroopan parlamentissa ja tämä parlamentti on tänään täällä kokouksessa mukana. Tervehdin heitä ja lisäksi äh, Etelä-Kaukasuksen Ukrainan kollegat äh, kokevat, että tällä hetkellä puhutaan vain Tunisiasta, Egyptiasta, Libyasta. Totta kai nämä maat ovat todella tärkeitä. Äh, täytyy pyrkiä vakauttamaan tilanne niissä, mutta meidän emme saa unohtaa Länsi-Balkania. No Montenegrosta tänä aamuna kysyin herra Lajcekiltä, että milloin voimme saada komissiolta päivämäärän silloin, koska Montenegron kanssa voidaan aloittaa neuvottelut. Mutta myöskin tiet, Makedonian täytyy täyttää tietyt viitearvot, vertailuarvot. Ja tämä varmaankin, tätä asiaan palataan varmaankin kesän jälkeen, jotta Montenegro pääsee kohti liittymistä. Minä toivon, että tässä edetään ja olen itse mukana tässä myös jatkossa. jälleen kerran haluaisin vedota puheenjohtajavaltio Unkariin, että se käyttää kaikki mahdolliset keinot löytääkseen ratkaisun tähän tilanteeseen, joka ulkoa katsottuna näyttää aivan käsittämättömältä. Tämähän koskee siis nimikysymystä, Makedonian nimikysymystä. Ei voi olla järkevää, että yhden valtion koko tulevaisuus EU:ssa on jäädytettynä, koska ei voi käyttää nimeä Makedonia, vaan pitää käyttää nimeä Fyrom. Ja ja todellakin tätä pitäisi ajatella myöskin alueen vakauden kannalta. Kesäkuussa on tulossa vaalit. Ja jos he kokevat siellä, että kansainvälinen yhteisö on heidät kokonaan unohtunut, niin Makedoniassa, Skopiassa tämä voi aiheuttaa ongelmia. Kosovosta tämä on henkilökohtainen näkemykseni, mutta minä olen aina kannattanut äh, tasavertaista osallistumista rauhaan edistämiseen ja EU uskoo kyllä rauhaan. Aika. Vastustamme sellaista niin täytyy katsoa sitä, miten voimme osallistua Kosovo-kysymyksen ratkaisuun. Eihän se siitä muuten päästä mitenkään eteenpäin. Ja nyt siis herra Ferran, joka käytti sinistä korttia. Olkaa hyvä. Haluaisin myös kuulla, kenelle hän haluaa esittää kysymyksen, herra Ferran. Niin. Se on ihan sama. Minä esitän kysymyksen sille, kuka haluaa vastata. Kiitän puheenjohtajavaltio Unkaria siitä, että se on tämän keskustelun järjestänyt. Aivan nopeasti haluaisin muistuttaa brittikollegalleni, että myös Välimeren unionia voidaan rakentaa vaikka samaan aikaan laajennetaan EU-ta Länsi-Balkania, nämä eivät sulje toisiaan pois. Toiseksi olen hyvin paljon kuullut puhuvan Makedonian tasavallan Makedonian integroimisesta Euroopan unioniin, mutta minä katson, että tärkein tavoite tai velvollisuus, jotta tälle alueelle saadaan riittävä poliittinen status. No nythän voidaan viitata Kroatian liittymiseen, mutta erityisen tärkeää on se, että Serbia saadaan tähän prosessiin mukaan. Jos Serbia ei saada mukaan, niin rauhaa nämä Serbian, ympäröivät tasavallat eivät voi elää rauhanomaisesti eikä alueelle saada vakautta. Ei jatkuvasti voida myöskään asettaa sodan kustannuksia Serbian harteille, mutta täytyy pidättää päättää nuo virkamiehet, joita on sotarikoksista syytetty. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta saamme Serbian pia, hyvin pian neuvotteluihin mukaan. Kiitos. Ja pyytäisin kollegoilta, että kun käytetään sinistä korttia, esitetään kysymyksiä eikä käytä puolitoista minuuttia puheenvuoroon. Ja nyt annan puheenvuoron Jakub Krasniki joka on Kosovon parlamentin puhemies. Hyvä puhemies Busek, hyvät kollegat. Kaikkien näiden vuosien aikana Kosovo on pyrkinyt luomaan kansanvaltaisen valtion ja oikeusvaltion ja myös luomaan poliittista vakautta huolimatta monista, monista vaikeuksista, täydellisen tuhoutuneesta taloudesta. Muun muassa Kosovo on taloudellisesti päässyt edistysaskelin eteenpäin ja voinut parantaa kansalaistensa hyvinvointia. Me olemme pystyneet myös perusrakenteita korjaamaan. Niihin, nehän joutuivat sodasta kovasti kärsimään ja olemme myös päässeet askelin eteenpäin oman valtiomme uudelleen rakentamisessa. Kosovon Kosovon kannalta on suurin hanke nyt Albanian rannikon liittäminen moottoritien kautta Kosovoon ja siitä se sitten jatkaa Serbiaan ja muualle Eurooppaan. Näiden vuosien aikana me olemme rakentaneet televiestintäverkostoa ja pyrimme tekemään parhaamme, jotta saisimme muista valtioista suur, mitä suurimman osan sijoituksia. Meidän perustuslakimme tällä erää takaa vapaudet, kansalaisten vapaudet ja erityisesti vähemmistöjen vapaudet. Ja me sovellamme myös tasa-arvopolitiikkaa kansalaisiin toimielimissämme. Ja olemme sitoutuneet myös tekemään yhteistyötä rakentavasti kaikkien naapureidemme kanssa. Ja täten myös euroatlanttisiin eri instituutioihin haluamme pitää yhteyttä. Ja kosovalaiset kansalaisineen tarvitsevat kuitenkin Euroopan unionin mitä suurinta tukea jotta voitaisiin päästä, saa päästä vapaan liikkuvuuden piiriin, erityisesti viisa, viisumitta. Ja näin ollen sitten voitaisiin kansala, kansalaiset ja koko kansa saada integroitua tähän ja kansalaiset pääsisivät vierailulle unioniin. Tästä viisumijärjestelystä sanoisin vielä seuraavaa. Siihen suhtaudutaan suhteellisen pessimistisesti. Kosovon kansalaiset kovasti pitävät kaikista muista Euroopan valtioista ja toivovat, että vapaasti päästäisiin liikkumaan integraation hengessä sekä kansalaiset että tuotteet. Meidän nuorisomme erityisesti tahtoo oppia muita, muista, muilta ja tämä on valtioni toive, siis tämä vapaa liikkuvuus. Kiitos. Kiitos herra puhemies. Ja nyt on vuorossa Eva Kierskowska, joka on Puolan Seimin edustaja. Kiitokset puhemies, hyvät naiset ja herrat. Lissabonin sopimus on hyvin tärkeä toiminta-alue EU:ssa. On ollut jo vuosia. Tämä on äärimmäisen tärkeä ja näkyy hyvin siinä, että Lissabonin sopimuksen johdannossa mainitaan ihmisten vapaa liikkuvuus, turvallisuus sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luominen. Sopimuksen alkumääräyksissä todetaan myös, että EU takaa vapauden ja vapaan liikkuvuuden alueen ihmisille ja tuotteille ilman rajatarkastuksia sisäisillä rajoilla. Se mainitsee myös taistelun rikollisuutta vastaan. Näin taataan turvallinen, mutta avoin Eurooppa. Tuetaan hyvinvointia ja kansalaisten menestystä. Tästä alueesta on tullut laajempi ja laajempi se tukee toimintaa. Europol ja Eurojust ovat mukana arvioitaessa tämän alueen toimintaa ja sen jatkokehitys kansallisten parlamenttien roolien myötä niiden ollessa mukana tässä prosessissa on mielestäni äärimmäisen myönteistä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue Balkanin maissa on tekevä mahdolliseksi näille maille sen, että ne täyttävät niille asetetut ehdot. Työ ja poliittinen vuoropuhelu, joka on käynnistynyt, voi jatkossa keskittyä tasapainoiseen voimavarojen kehittämiseen oikeuslaitoksen alalla. Olemme sitä mieltä, että ehdokasmaiden ja ehdokkuutta edeltävässä tilassa olevien maiden asteittainen yhdentäminen EU-hun takaa vakauden alueella, olkoonkin, että meidän tulisi muistaa, että että eteneminen kohti jäsenyyttä näissä maissa on riippuvainen myös siitä, minkälaisia apuvälineitä me niille annamme, miten tuemme niiden kansalaisia koulutuksen kulttuurin alalla. Puola on tulossa EU-puheenjohtajamaaksi. Me seuraamme tarkoin Unkarin toimintaa ja pidämme sormiamme ristittyinä, jotta nämä neuvottelut saadaan päätökseen niin, että Puolan puheenjohtajakaudella joistakin maista voi jo tulla EU-jäseni. Seuraavana on vuorossa Kinka Gaal Euroopan parlamentista. Kiitos, puhemies. Haluaisin korostaa sitä, miten tärkeänä pidän sitä, että Unkarin puheenjohtajavaltion toimesta Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit pitävät yhteisen kokouksen, joka käsittelee juuri tätä aihetta, nimittäin Länsi-Balkanin aluetta. Ja kun olen kansalaisoikeuksien valiokunnan varapuheenjohtaja ja ihmisoikeuksien alivaliokunnan jäsen, olen työni yhteydessä korostanut sitä, että meidän tehtävämme on se, että kansalaiset ensisijaisesti, jotka elävät näissä maissa, ennen kaikkea nuoret ihmiset, heidän, heidän kannaltaan pitäisi nähdä kysymyksiä, kun ovat esille. Ja nytkin pidämme hyvin tärkeänä viisumivapaudettamisen kysymystä, koska olemme sitä mieltä, että se, että voi päästä Eurooppaan, avaa mahdollisuuden näissä maissa ensisijaisesti tietysti tuleville sukupolville mahdollisuuden, joka tuo mukanaan muutoksen heidän mentaliteettiinsa siihen, miten he näkevät oman maansa. Ja uskon, että monissa kysymyksissä, jotka nyt näyttävät sellaisilta, että niitä ei voida ratkaista tai jotka ovat vaikeita, tai näiden kysymysten kannalta on hyvin tärkeää, että viisumivapaus säilyisi ja että todella näillä ihmisillä olisi mahdollisuus nähdä ja päästä yhteyteen Euroopan kanssa, niin että Eurooppa voisi vaikuttaa ajatuksillaan tällä alueella. Kiitos. Kiitos. Ja nyt Kroatian edustaja Dubravka Suitsa, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies. Ensinnäkin haluan kiittää Unkaria puheenjohtajamaata siitä, että tällainen kokous järjestetään. Meidän on äärimmäisen tärkeää päästä vaihtamaan näkemyksiämme. Tässä tilaisuudessa haluan todeta, että odotan innolla, en pelkästään minä, vaan me kaikki Kroatiasta sitä, että saamme neuvottelut päätökseen kesäkuun loppuun mennessä Unkarin puheenjohtajakauden päättymistä ennen. Minun on todettava tässä, että me olemme tämän alueen mestareita neuvotteluissa. Olemme neuvotelleet yli kuusi vuotta. Toivottavasti neuvottelut saadaan päätökseen kesäkuun loppuun mennessä teidän tuellanne. Aivan ensiksi haluan tukea parlamentin puhemiestämme, joka korosti sitä, että me tiedämme kyllä, mitä alueellinen yhteistyö on. Se on meille hyvin tärkeää. Ja kuten ehkä tiedättekin, Kroatia on tunnustettu tällä alueella johtajaksi. Tämä on siis äh, käynyt ilmi muun muassa sitä kautta, tämä on vain yksi osoitus, että meidän pääministerimme Kosor on äh, luovuttanut meidän lainsäädäntömme, jotta Montenegro ja Serbia pääsisivät eteenpäin eurooppalaisella tiellään. Se on siis annettu näille maille, joten on hyvin tärkeää, että me kannustamme alueelliseen yhteistyöhön. Myös lainsäädäntöpuitteisto on tärkeää. Se on meidän painopistealueemme. Teidän on tiedettävä, että olemme hyväksyneet yli 520 lakia parlamentissamme – me olemme nimittäin tietoisia siitä, että ilman oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksia ja demokraattista monimuotoisuutta ilman mitään näistä ei myöskään ole vapaita markkinoita eikä talouden kehitystä. Koska tämän kokouksen yksi aihe on myös kohti talouden yhdentymistä. Kuten olemme kuulleet parlamenttimme puhemieheltä, me pyrimme rakentamaan alueellamme infrastruktuuria, me pyrimme vaikuttamaan siten, että rakennamme käytäviä, kuten 5C Budapestista Adriameren rannikolle. Tämä on hyvin tärkeää, jotta saadaan yhdistettyä Keski-Eurooppa ja eteläinen Adrianmeri. Me teemme myös parhaamme, jotta voimme jatkaa Adrian Joonian moottoritien rakentamista. Se on hyvin tärkeää, nimittäin ilman tätä infrastruktuuria ei voida myöskään kehittyä taloudellisesti. Me olemme tietoisia EU-normien tiukasta noudattamisesta, me noudatamme niitä, mutta me haluamme myös vakuuttaa teille, että me olemme jo lähes kaikki ehdot täyttäneet, joten Kiitokset kaikesta kannustuksestanne, kun olemme lähestyneet EUta. Sitten viestintästrategiasta joku kysyi kansanäänestyksestä. Meillä on viestintästrategia käynnissä Kroatiassa. Me pyrimme varmistamaan sen, että kansalaisemme äänestävät kyllä. Kiitos. Ja viimeinen pyydetty puheenvuoro on Vladimir Tosevilta, joka edustaa Bulgariaa, Bulgarian parlamenttia. Господин председателю, България твърдо подкрепя европейската перспектива на Западните Балкани и счита, че това разширение е ключов елемент. Bulgaria todellakin tukee EUn suunnitelmia Länsi-Balkanilla. Se on avain, jotta voidaan säilyttää alueen rauha ja vakaus. Länsi-Balkanin tulevaisuus on EU:ssa ja me haluamme, että EU kiinnittää enemmän huomiota Länsi-Balkaniin, koska kyse on hyvin tärkeästä alueesta EUn turvallisuuden kannalta. EUn ja Kroatian väliset neuvottelut liittymisen suhteen ovat päättymäisillään tai ovat loppuvaiheessa. Ja eh, todellakin 23 neuvottelut on hyvin tärkeä tälle maalle – ja se on myös hyvä viesti muille maille. Toivomme, että tämä kaikki jatkuu Unkarin puheenjohtajakauden jälkeen. Sitten Makedoniasta sen pitäisi täytäntöönpanna suositukset sekä neuvoston 14. joulukuuta 2010 antamat suositukset ja päätelmät. Ne liittyvät Makedonian liittymiseen ja sitä koskeviin tärkeisiin asioihin. Makedoniassa on tulossa vaalit ja me odotamme, että vaaleissa keskitytään enemmän EU-ta koskeviin aiheisiin. Serbian vakautus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen ja se, että Serbia jättää äh, hakemuksen komissiolle, tämä oli tietysti todella tärkeä viesti sekä Serbialle että koko alueelle. Varmasti komission äh, suositukset tai arvio äh, Serbian edistymisestä on järkevä syy jatkaa prosessia. Kaikki tämä puhuu liittymisen puolesta. täytyisi jättää kaikki poliittiset ikävät asiat menneisyyteen ja täytyisi todella ponnistella liittämisen johdosta puolesta. Se olisi todella hyvä hyvä myönteinen positiivinen askel eteenpäin Serbialle ja se olisi vieläkin menestyksekkäämpi. Sitten Albaniasta sen pitäisi ponnistella Kööpenhaminan kriteerien täyttämiseksi. Huonot käytännöt ja historialliset asiat pitäisi todellakin jättää taaksepäin. Pitäisi jatkaa tässä kaikessa rakentavassa hengessä, jota Länsi-Balkan liittyy EU-hun e lopulta. Kiitos. Näyttää siltä, että aikamme on nyt loppunut ja loppuvat myöskin puheenvuorot, joten näin voimme päättää tämän täysistunnon. Haluan kiittää kollegoja, hyviä naisia ja heroja mielenkiintoista puheenvuoroista ja annan nyt istunnon johtamisen puhemies Busekille. Kiitoksia kovasti puhemies Köver minulla on teille vähän tietoja. Seuraavat kaksi tuntia tässä meidän toiminnassamme. Yhteinen parlamentaarinen kokous jatkuu kahdessa eri työryhmässä. Ensimmäinen työryhmä käsittelee yhteistyötä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Kokoussali on täysistuntosali eli tämä, tämä sali. Ei ole siis tarpeen lähteä mihinkään, jos olette tässä ensimmäisessä työryhmässä. Aiheena ovat rajat, viisumit, siirtolaisuuskysymykset ja oikeuslaitoksen ja poliisin yhteistyö. Kaksi puheenjohtajaa, rouva Maria Eleni Koppa Euroopan parlamentista ja rouva Eva Kierskowska Puolan Seimistä. Esittelijä Doris Pack Euroopan parlamentin jäsen. Toinen työryhmä, kansalaisten integrointi, kokoussali 3C50, samalla, samassa kerroksessa kuin mekin, tässä kolmannessa kerroksessa, samassa rakennuksessakin, mutta tuolla käytävän toisella puolella. Sinne on siis helppo löytää. Ja tämän työpajan tarkoituksena on korostaa, miten kulttuurillisen monimuotoisuuden kysymykset liittyvät yhdentymisprosessin onnistumiseen ja miten Länsi-Balkanin EU-hun yhdentämiseen liittyy koulutuksellisia kysymyksiä. Puheenjohtajina Jacqueline Galan, Belgian edustajainhuoneen jäsen ja herra Jelko Kacin, Euroopan parlamentin jäsen. Esittelijän herra Mihali Balla Unkarin parlamentista. Ja haluan vielä todeta, että työryhmien tulisi päättää keskustelunsa kello seitsemään mennessä, siis nyt illalla, tietenkin ei aamulla, illalla, kahden tunnin kuluttua siis, ja näiden kahden työryhmän esittelijät ovat kaikkein tärkeimmät henkilöt. Anteeksi, että sanon sen nyt näin avoimesti ja suoran, sillä teitä pyydetään esittelemään nämä raporttinne huomisaamun täysistunnossamme, jotta tulokset voidaan välittää kaikille osallistujille, joten pyydämme niitä teiltä kirjallisessa muodossa, näitä teidän raporttejanne jos mahdollista, englanniksi tai ranskaksi, mutta tietenkin nämä voidaan valmistella myös jollakin toisella kielellä. Käännätämme ne mahdollisimman nopeasti. Sitten seitsemältä illalla cocktail-kutsu. Kutsu cocktailtilaisuuteen, jota seuraa seisovan pöydän illallinen. Ja tämä tapahtuu Jehudi Menuhin tilassa tässä samassa – rakennuksessa, mutta ensimmäisessä kerroksessa. Eli menette alaspäin kaksi kerrosta. Tämä on helppoa, voitte mennä hissilläkin tietenkin. Kutsukortti illalliselle ja tieto siitä, missä Jehudi Menuhin tila on, on myös siinä paketissa, jonka olette saaneet tänään rekisteröityessänne Euroopan parlamenttiin. Suuret kiitokset keskusteluista. Tapaamme aamulla ja ennen sitä tietenkin vielä 7.15 tänä iltana kokteililla ja seisovan pöydän illallisella. Suuret kiitokset. Kiitos puhemies.